Okay, friends. No niin, ystävät. Jatkamme kokousta. Olen iloinen siitä, että meillä on komissio täällä edustettuna. Ja varsinkin varapää johtaja Andriana Suukkova komissiosta ja hän nyt sitten kertoo meille Euroopan sosiaalirahasto plussasta. Tämä on tärkeä aihe meille päivittäisessä työssämme, mutta se on totta kai tärkeää myöskin niille, jotka täällä valiokunnassa käsittelevät sosiaalirahasto plussaan liittyviä asioita ja sitä, miten saadaan aikaiseksi sellainen asetus, jossa suhtaudutaan myönteisesti kaikkiin niihin asioihin, jotka ovat tärkeitä täällä valiokunnassamme, eli työllisyys ja tuo sosiaalinen puoli. Kiitoksia, että olette täällä ja annan teille puheenvuoron välittömästi, jotta esittelette meille tämän aiheen. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, aluksi vähän laajemmin taustaa, miten tämä asetus on kehkeytynyt, mitä poliittisia vaihtoehtoja on mietitty. Nyt eletään maailma, missä teknologia, tuottavuus ja maapalloistuminen vaikuttavat työhön ja elämään kaikkien kohdalla. Sillä yhteys on olemassa myös siinä, että täytyy yksilöidä kaikilla tasoilla mitä taitoja tai osaamista tarvitaan lisää niin, että sitten pystyy vastaamaan haasteisiin, joita maapallostuminen tuo tai uusi tekniikka ja digitalisaatio. Mutta myös niin, että voidaan vähän hiilistä taloutta luoda. Työllisyystilanne Euroopan unionissa on kohentumaan päin merkittävästikin viime vuosina, mutta edelleen on pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttäkin aika korkealla tasolla. Eli se on huolestuttava suuntaus aika monesta jäsenvaltiossa sanottakoon. Nyt totta kai lähentymistäkin on tapahtunut jäsenvaltioiden kesken. Nyt on kyllä tarvetta puuttua varsinkin nuorisotyöttömyyteen. Vaikka se onkin pienentynyt 2013 tammikuusta – se oli 24 prosenttia keskimäärin, ei ollut koulutuksessa, työssä tai muu harjoittelussa. Ja nyt 15,6 tänä vuoden maaliskuussa, mutta jossakin jäsenvaltioissa on paljon korkeampi prosenttiluku, jotka eivät nettejä. Jos ajatellaan nuorisotyöttömyyden taso verrattuna yleisen työttömyyden tason unionissa, niin se on kaksinkertainen. Eli jotain tarvitsee tehdä. Uuden aikaista vähän kaikkien taitoja niin, että olisi vähemmän nettejä ja tarjota näkymiä heille tulevaisuutta varten. Sitten kolmanneksi yksi haaste, joka liittyy sosiaalisen tilanteeseen unionissa. Köyhyyden partaalla ja syrjäytymisen vaarassa olevia on 4,8 miljoonaa 2012-2015, mutta edelleen 2016 oli 180 miljoonaa, 18 miljoonaa, jotka ovat köyhyyden partalla tai syrjäytymisen vaarassa. Se johtaa valtavaan eriarvoisuuteen. Niin ikään on aika lailla vaihtelua jäsenvaltioiden kesken Köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytyneisyyttä on yhä enemmän joillakin alueilla, esimerkiksi 15 kaupungissa ja siis uusi esimerkki tuossa Eurooppa 13, eli 2004 liittyneissä maissa. Siellä on paljon suurempi vaara maaseudulla joutua köyhyyteen kuin kaupungeissa. Tähän eriarvoisuuteen ja hankalaan sosiaalitilanteeseen liittyy myös se, että on joitakin vähemmistöryhmiä, jotka ovat suhteettomasti kärsineet syrjäytymisestä ja köyhyysvaarasta. Eli siinä riittää haastetta myös ESR plussassa. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, me olemme yksilöineet myös väestökehitykseen. Yhä vähemmän on työtä tekevää, yhä enemmän on vanhenevia työntekijöitä, uusia perherakenteita syntynyt. Eli on myös vähän enemmän kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat saaneet tänne oleskeluluvan Euroopan unionin 2014-2017 oli 1,7 miljoonaa kolmansien kans- maiden kansalaisia, jotka saavat oleskeluluvan. Eli meidän täytyy kehittää myös sitten työmarkkinoita huomioidaksemme heidät. Eli kaikki ne, jotka tulevat maahanmuuttajina – tai vähemmistöryhmistä saavat myös tilaisuuden päästä työmarkkinoille. Näin uskomme, että voimme myös torjua eriarvoisuutta syrjintää, tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Sitten politiikan sisällöstä tässä ehdotuksessa seuraavaksi. Palaan vielä Euroopan unionin 60-vuotispäivään maaliskuussa viime vuonna Roomassa. 27 jäsenvaltion päämiehet ja toimielimet allekirjoitettu Rooman agendan niin, että saataisiin aikaan sosiaalinen Eurooppa. Tämä oli tärkeimpiä lähtölaukauksia poliittiselle kehitykselle. Me julkaisimme valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta. Siinä on viisi kirjari keskustelun avaamiseksi siitä, miten halutaan tulevaisuuden kehkeytyvän. Marraskuussa Göteborgin huippukokouksessa julkaistiin sosiaalisten oikeuksien pilari. Se on nyt omittu hyvin laajalti, kattavasti. Kaikissa toimielimissä, julkisissa elimissä, jotka jotain tekevät syrjäytymisen tai työvoimapolitiikan parissa. Se on kaikkein tärkeimpiä johtotehtiä kaikissa ponnisteluissa kohti sosiaalisempaa Eurooppaa, reilumpaa työympäristöä, yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutuksessa ja työssä. Ja sitten periaatteet ja oikeudet pilarissa vastaavat paljon myös viittä kuutta kestävän kehityksen tavoitetta YK on puitteissa vuodelta 2015. Me toukokuussa esitimme myös MRK 2021-2027 ehdotuksessa on nähtävissä selvästi se, mitä voimavaroja komissio aikoo ehdottaa sosiaaliseen sosiaalirahastoon plussaan. 1,2 miljardia euroa nykyhinnoin. Meillä on toinenkin välinen globalisaatiorahasto, varmasti varsin tuttu tälle valiokunnalle. Se jää MRK ulkopuolelle jatkossa – sitä kasvatetaan niin, että vuotuisesti saada lisää varoja 255 miljoonaa vuotuisesti. Nyt katto on 150 miljoonaa vuodessa. Tässä lyhyesti rakenne ESR Plusan talousarviossa. Tärkeimmät näkökohdat siitä. Ensinnäkin että 100 miljardia pannaan tähän, tai 101,2 miljardia investoida suoraan ihmisiin seuraavalla ohjelmointikaudella. Sekin antaa merkittävän sosiaalisen ulottuvuuden äh, MRKlle. ESR plussaa hoidetaan kolmella tasolla. Yhteishallinnointi, jossa jäsenvaltiot valmistelevat ohjelmiaan ja sitten jakavat rahan kansallisten painopisteiden mukaan toki myös maakohtaisen suositusten mukaan tai investointiohjeiden mukaan ohjausjakson pohjalta. Sitten keskittymisvaatimukset ovat vähäisemmät nyt. Esitämme, että ajatellen tässä mainitsin poliittiset haasteet nimittäin lähtökohtana, niin meidän täytyy puuttua sosiaaliseen syrjäytyneisyyteen, köyhyyden torjuntaan, niin siksi esitämme ainakin 25 prosenttia ESRstä yhteisen hallinnointiin toimiin, joilla pyritään torjumaan syrjäytymistä. Ja sitten ainakin kaksi prosenttia tästä puolesta menisi ihmisille, jotka ovat kaikkia vähävaraisimpia. Siltä pohjalta, mitä jo tuon vähävaraisten rahastonkin pohjalta on tehty. Sitten nuorten tilanne nettien kohdalla pitäisi myös tulla huomioiduksi omine varoineen. Tämä temaattinen keskittyminen edellyttää, että jäsenvaltiot silloin, kun on neettien taso yllä keskiarvon, niin silloin jäsenvaltion täytyy ainakin 10 prosenttia panna tähän tarkoitukseen ESRn yhteisestä hallinnoinnista. Toimiin siis, jotkut tukevat nettejä koulutukseen, jatkokoulutukseen, työllisyysmahdollisuuksiin, pätevöitymiseen, yrityksen perustamiseen, mutta ainakin siis 10 prosenttia näissä jäsenvaltioissa ei se tietenkään sulle pois niitäkään, joissa nuorisotyöttömyys ei välttämättä ole yli keskiarvo vaan alle, niin totta kai sielläkin voidaan ohjelmoida rahoja huomioimaan nuoret, jotka ovat nettejä. Sitten ensi kertaa ESR Plussa antaa myös omat määrärahat syrjäisimmille alueille ja tulee alueille. 400 miljoonaa. Tämä vasta viime vuoden tiedonantoa, jossa syrjäisimmät alueet tunnustettiin olevan hankalassa tilanteessa, ajatellen etäisyyksiä, lisäponnisteluja, jotta voidaan toimenpiteitä toteuttaa vastaavalla tasolla kuin maissa, jotka ovat Euroopan mantereen alueella. Me esitämme, että että varsinkin rajat ylittävyydessä on parisataa miljoonaa jäsenvaltioiden yhteisessä hallinnoinnissa. Esitämme, että rajat ylittävässä toiminnassa asia hoidetaan keskitetysti. Esitämme, että sinne pannaan 200 miljoonaa tämän tyyppiseen toimintaan. Tämä liittyy kiinteästi suoraan hallinnointuun sosiaaliseen innovointiin ja työllisyyteen koska komissiolla ja unilla on mahdollisuus myös vuotuisesti ohjelmoida joitakin, jopa monivuotisia ohjelmia. Siis tätä on tarkkoinen tavoitteineen. Ja sitten vielä SR Plusan suorahallinnointi on siis tämä sosiaalinen innovaatio. Me sitämme siinä, että saataisiin parempaa yhteisvaikutusta täydentävyyttä, johdonmukaisuutta kaikkien tähän liittyvien ihmisten osalta, niin esitämme, että nykyinen terveysohjelma tulisi mukana, e, mukaan ESR plussaan. Ja jatkossa sitä hoidetaan myös suorassa hallinnoinnissa niin, että kollegamme Santesta ovat vahvasti mukana. Niin, että täytäntöpanon täsmällisiä tavoitteita ja huomioidaan kohderyhmät, jotka on jo nykyisessä ohjelmakaudessa huomioitu. Tässä katsaus viiteen rahastoon, jotka nyt pannaan yhteen. Vielä kerran täydentäisin sitä, että me olemme nyt lähestymässä uutta ohjelmakautta muutamalla avaintavoitteella. Ensinnäkin halutaan johdonmukaisuus ja yhteisvaikutus rahaston kesken taata liittyen inhimilliseen kehitykseen. Halusimme yksinkertaistaa myös rakennetta, tehdä helpommaksi tukien saajille ja varojen käyttäjille niin, että voidaan yksilöidä sitten, missä on rahoitusmahdollisuuksia. Jos nyt on ollut vaikeuksia ohjelmakaudella, niin tämä on muuten nähty myös vaikutusten analyysissä arvioinnissa. Pysymme, haluaisimme panna kaiken yhteen, niin että on helpompi yksilöidä missä hankkeet ja ajatukset löytävät rahaa. Me haluamme, halusimme myös vähentää ohjelmien määrääkin. Viisi rahasto kun yhdistettiin, niin onnistuimme myös auttamaan pyrkimystä vähentää ohjelmien määrää edellisessä nykyisessä MRKssa ja nyt on 58, seuraavassa 37 ohjelmaa. Eli aika paljon täydentävyyttä ja yhteisvaikutusta on varmasti vielä löydettävissä. Tässä on paljon yhteisiä ponnisteluja, jotta voitaisiin kohentaa tätä samoissa oikeudellisissa puitteissa. Sitten viimeiseksi, mutta ei vähimpänä, kaikki rahastot myös pyrkivät noudattamaan sosiaalisen pilarin oikeuksia ja periaatteita niin, että ne toteutuvat jäsenvaltioissa. Viisi rahastoa ovat mukana yhdessä 11 tavoitteessa ESR plussassa liittyen pilarin oikeuksien periaatteisiin. No tässä tällainen yleinen katsaus, mitkä ovat suorassa hallinnoinnissa, jaetussa hallinnoissa, sitten globalisaatiorahasto, joka on tämän katon ulkopuolella, ESR plus asetuksesta sitten toteaisin ensin, että meillä on tarkistuksia ollut aikaisemmin neljässä direktiivissä. Nyt nämä tavoitteet ja periaatteet, erityispiirteet ESR plussassa ovat yhdessä asetuksessa. Mielestäni on aika tärkeää nyt todeta, että täytäntöpanosäännöt noin yleisesti ottaen ovat edelleen yhteisten sääntöjen asetuksessa. ESR plus asetus tuo erityispiirteet, kun investoidaan ihmisiin, yksilöidä myös kaikkien tärkeimmät erityistavoitteet, joita sovelletaan kaikkiin toimintalohkoihin myös tässä asetuksessa ja niissä toimissa, joita rahasto tukee. Eli kun tarkastellaan yleisiä tavoitteita kaikissa toimintalohkoissa, on niin siihen liittyvät pilarin oikeudet ja periaatteet ja sitten yhteisessä hallinnossa huomioidaan myös työllisyyssuuntaviivat ja maakohtaiset suositukset ohjauskausiprosessista. Sitten sosiaalinen innovaatio ja työllisyys keskittyy ennen kaikkea taitoihin, osaisiin sosiaalisen suojeluun, työoloihin ja sitten Easy Access-ohjelmaan. Ja sitten Health-toimintalohko jatkaa myös toimintaansa sen takaamiseksi, että saadaan korkea terveyden suojelu Euroopan unionissa. Sitten on 11 tavoitetta määritelty asetuksessa. Ne kuuluvat yhteen poliittiseen tavoitteeseen yhteisen säätiön asetuksessa niin, että luodaan sosiaalisempi Eurooppaa. Ja tässä tarvitaan toimia työllisyydessä, koulutuksessa, osallistamisessa ja myös terveydessä. Meillä on myös maahanmuuttajien oma viittauksensa kuten myös materiaalisen apuun, jota nyt täytäntöpannan, joka pitää sitten ottaa mukaan myös tähän uuteen asetukseen. Me uskomme, että ESR Plus voi jatkossakin kantavan kortensa kekoon ajatella muiden asetuksen poliittisia tavoitteita, varsinkin niin, että on fiksumpi Eurooppa, vihreämpi Eurooppa, vähähiilisempi talous, taitavia ihmisiä, jotta talous vihertyy päivä päivältä. Erityistavoitteet voidaan ryhmitellä kolmen ryhmään. Nämä kolme erityistavoitetta, jotka liittyvät työllisyyteen ensinnäkin. Haluamme reilumpaa, helpompaa pääsyä työllisyyteen, uudenmukaista työmarkkinoita, niin instituutioita nimenomaisesti tukea naisten osallistumista työmarkkinoille – taata työ- ja yksityiselämän tasapaino, tarjota lastenhoitoa niin, että naiset voivat palata työllisyyteen, saada uraa, työympäristöä kohennetaan. Meillä on toimia myös, jotka tukevat työntekijöiden sopeutumista työpaikkoihin. Ajatellen e, iäkkäitä työntekijöitä, aktiivista ja terveellistä vanhemmista sitten koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa. Täytyy laatua parantaa näissä järjestelmissä tarvetta taata yhdenvertainen pääsy koulutuksen ja, ja ammattikoulutukseen. Tarvetta lisätä osaamista ja taitoja niin, että huomioidaan varsinkin digitaaliset taidot, joita lähitulevassa vaaditaan. Se on perusta myös sitten muulle toiminnalle. Tarjoamme myös erityisenä tavoitteena tukea muutosten ennakoimisella yritystasolla mutta voidaan ennakoida uusien taitojen tarvetta, että nuoret ja yritykset voivat hyötyä ESR plussasta koulutuksen ja taitojen kohentamisen kautta. Sitten sosiaalinen osallistaminen, aktiivinen osallistaminen jäsenvaltioissa. Haluamme myös mahdollisuuden valtavirtaistaa maahanmuuttajat kolmansista maista ja myös syrjäntyneet yhteisöt, kuten romanit, haluamme jatkossakin tarjota laadukkaita, kestäviä ja kohtuuhintaisia palveluita, täytyy sosiaalista suojelua uudestaan, esteettömyyttä, iskukykyä, terveysjärjestelmiä, jos on vaara joutua köyhyyteen tai niin silloinkin pitäisi tämä huomioida ESR plussassa. Haluaisin täydentää horisontaalisia periaatteita – jotka edelleen kulkevat mukana. Ne liittyvät ensinnäkin valtavirtaistamiseen ja kohdennettuihin toimiin, joilla tuetaan tasa-arvoa sukupuolten kesken, tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, välttää syrjintää. Jatkossakin jäsenvaltiot voivat tukea siirtymää laitoksista koti tai yhteisöperusteiseen hoitoon. Tämä aloitettiin noin kymmenen vuotta sitten ja totta kai sitä täytyy jatkaa. Ja se edellyttää monen politiikan muuttamista ja ymmärrystä ja käsityksiä täytyy muuttaa myös jäsenvaltiossa niin, että ihmiset, joilla on tiettyjä ongelmia, vammoja, voisivat sitten tuntea osaa, olevansa osa yhteiskuntaa. ESR Plusassa on myös nimenomaan viittaus siihen, että me emme tue sellaisia toimia, tästä talousarviosta, joka johtaa erotteluun tai syrjäytymiseen. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä elementtejä valintaprosesseissakin. Ja kun me ajatellaan hallintoviranomaisia ja tahoja, jotka valitsevat näitä ohjelmia ja e sarrussaan. Sitten yhteiset määräykset tässä toimintalohkossa. mainitsin vain muutaman niistä, vaikkakin viittasinkin siihen, että tämä mukautetaan paremmin ohjausjaksoon ja sosiaalisten oikeuksien pilariin me tarjoamme myös enemmän joustoa temaattisessa keskittämisessä. Nyt olemme halunneet, että jäsenvaltiot osoittavat varoja ohjelmaan, mutta ei enemmän kuin viiteen investointiprioriteetti. Nyt, nyt on kyse vain kaksi vaatimusta, että voidaan tukea ihmisiä jäsenvaltioissa silloin, kun on kyse ihmisistä, jo, jossa maissa, jossa on korkea työttömyys tai on syrjäytymistä tai köyhyyttä. Muu osa rahoituksesta päätetään jäsenvaltiossa kuin yhdessä komission kanssa maakohtaisten suositusten pohjalta, mutta myös kun on yksilöity haasteet jäsenvaltiossa. ESR Plus-asetuksen tulee myös mahdollisuus, että voidaan edelleen yksinkertaistaa kun ajatellaan vähävaraisimmille tarkoitettua tukea, siellä omat prioriteettinsa tässä ohjelmassa. Siellä on yksinkertaisia sääntöjä täytäntöönpanoa ja tuloksia varten. FEAT ohjelma kyllä säilyy. Sinne tulee myös ehtoja henkilöstön, henkilöstökulujen ja laitteiston oston tukikelpoisuudelle. Niin me haluaisimme myös seurantaa ja raportointia helpottaa. Olemme merkittävästi vähentäneet indikaattorien määrää 44-23, niin ikään jäsenvaltiot saavat käyttää hallinnollisia rekisteriä raportoinnissa ja arvioida valistuneen arvioin. Siinä voidaan käyttää jotakin yhteisiä indikaattoreita tuen saajien kanssa. Näiden yksinkertaisuuden myötä varmasti ohjelmointi, seuranta on varmasti helpompaa seuraavalla kaudella. Sitten temaattinen keskittäminen sisältää joitakin osatekijöitä. Ensinnäkin asianomainen summa täytyy yhdessä hallinnossa osoittaa nimenomaan maakohtaisia suosituksia ja haasteita, jotka on ohjausjaksossa otettu esille. Ja myös investointiohjeessa maakohtaisissa raporteissa. Niin ikään voidaan ESR plussasta riittävät summat ottaa jopa kahdesti käyttöön maakohtaisen suosituksen pohjalta 2019 ohjausjakson pohjalta ja 2024 välitarkastelu MRKsta, mutta myös prioriteetit käydään läpi uudelleen ja mitä tarvitaan jäsenvaltiossa on että huomioimme paremmin muutokset tarpeessa. SRS Plusan summat määritellään niin, että niitä voidaan helposti myös seurata täytäntöpanossa. Minä puhuin paljon temaattisesta keskittämisestä. 25 prosenttia ainakin menee sosiaaliseen osallistamiseen. Ja tässä on omat prioriteettinsa niin, että voitaisiin jatkaa näitä yksittäisiä täytäntöpanosääntöjä jatkossakin. Mutta niin, FEADIS, joka on nyt mukana ESR Plusassa, mm, siirtymä on nyt jouhivampi ihmisille, jotka ovat kaikkien vähävaraisempia tai tarvitsevat erityisesti apua niin, että he pääsevät työhön kiinni tai koulutukseen ESR Plusan kautta. Myös sosiaalisen osallistamisen toimien avulla. Ne on jäsenvaltiot ohjelmassa, ohjelmassa jo määritelty. Sitten kolmas temaattinen keskittämiselementti liittyy 10 prosentin osoittamiselle nuorisotyöttömyyteen, varsinkin sydämisellä alueilla, jossa ylipäätään työttömyys on korkeammalla tasolla kuin keskimäärin. Me esitämme 15 prosenttia vähintään alueellisissa summissa, niitä voidaan neittejä tukea esitämme tässä korkeampaa prosenttia, koska siellä on lisähaasteita johtuen etäisyyteen mantereelle tai että parempia koulutus- ja pätevyysmahdollisuuksia. Eli joutuvat ehkä matkustamaan kauas kauas. Ja siksi tarvitaan lisää rahaa. Me uskomme, että kun netessä säilyvät nämä summat, voidaan taata jatkuvuus työllisyysaloitteessa yhdistäen tämä aloite ESR plussaan nyt, niin vältytään ongelmia, joita on tullut esille tällä ohjelmakaudella, kun seuranta ja raportti on tullut hankalampaa, ohjelmointikin, koska nuorisotyöllisyysaloitteella oli oma talousarvioinnissa ja nyt se täytyy vastata sitten ESR. Me lisäsimme nettien budjettikohtaa ja sen valtiota pyydettiin, ja niin he tekivätkin niin, että ohjelmointiin monioperatiivisen ohjelman niin, että se vastaa nyt ESRn rahoitusta. Tämä vastaa myös niitä suosituksia, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt nuorisotyöllisyysaloitteen kohdalta, että siellä on keinotekoinen jaottelu. Nuorisotyöllisyysaloite on kaikkein tärkeimpiä rahoitusvälineitä täytäntöönpano myös nuorisotakuun suositusta, koska se tuki vain yksilöitä. Henkilökohtaista tukea annettiin siis nuorille, mutta ESR Plussa jatkaa puolestaan varojen antamista rakenteellisille muutoksille, räätälöille palveluille jäsenvaltioissa. Toivomme myös, että kun ohjelmoidaan näitä summia – omissa prioriteeteissa, niin voimme paremmin harjoittaa seurantaa ja raportoida saavutuksista. ESR Plus ja muut EU-rahastot ovat kaikkien olennaisempia tekijöitä asetuksessa. Siellä on 7.1 artikla vaatimuksista, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat toteuttamaan, että voidaan taata koordinaatio, täydentävyys ja johdonmukaisuus eri rahastojen kesken ja vältytään päällekkäiseltä työltä. Jäsenvaltioiden tasolla puolestaan on vahvempaa tarvetta edistää yhteistyötä viranomaisten kesken, jotka hoitavat eri rahastoja. Annetapa esimerkkinä esimerkki turvapaikka rahasto jäsenvaltioissa ja sitten ESR mm, operatiiviset ohjelmat, jotka tekevät läheistä yhteistyötä tarvitaan nyt, jotta voidaan valtavirtaistaa tätä, kun operatiivisia ohjelmia valmistetaan, mutta myös täytäntöpanossa täytyy taata se, että ihmiset, jotka ovat olleet osana AMIFissa, nyt sitten saumattomasti siirtyvät siihen tukeen, joka tulee ESRstä. Haluamme, että Erasmus-ohjelmakin kaikissa sen valtiossa tukisi ESRn rahoitusta, varsinkin haavoittuvimpia lapsia ja opiskelijoita ajatellen, jotka haluavat hekin hyötyä liikkuvuudesta Euroopassa. Eli jatkossakin täydentävyys kyllä säilyy niin, että Euroopan sosiaalirahaston toimet ja globalisaatiorahaston tuki ovat rintarinnan ennakoivia suunnata katseet tulevaisuuteen. Nimenomaan uudistusvälineenä ESR Plus tarjoaa myös taitojen kehittämistä ennen erottamisia, kun sitten taas globalisaatiorahasto tukee niitä ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Siellä on räätälöityjä toimenpiteitä ihmisiä varten, että he nopeasti pääsevät jälleen työmarkkinoille. ESR Asetuksessa korostetaan myös kumppanuuden merkitystä. Sen vaatio täytyy taata riittävä osallistuminen myös työmarkkinosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen puolelta. Ne, jotka ovat osa tätä politiikkaa tai sen kohteena Euroopan unionissa. Me vetoamme jäsenvaltion, että osoitetaan riittävä summa ESR plussasta kuhunkin ohjelmaan – työmarkkinaosapuolten valmiuksien kehittämiseen, kuten myös kansalaisyhteiskuntajärjestön kehittämiseen. Emme tässä määrästä sen enempää, koska jäsenvaltiossa on erilaisia tilanteita. Työmarkkinaosapuolet, vuoropuhelu on erilainen, valmiudet ovat erilaiset, mutta haluamme kuitenkin sellaisen tilanteen, että jokainen kiinnittää riittävästi huomiota tarpeeseen tehdä läheistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa ja myös kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa niin, että toimenpiteet saavat aikaan halutun muutoksen. Meillä on erityisvaatimus myös jäsenvaltioille laajen korkeampi yhteisrahoitusaste, nimittäin silloin kun sosiaalisia innovaatioita suunnitellaan tai sosiaalisia kokeiluja suunnitellaan, niin ne yhdistettäisiin johonkin erityistavoitteeseen, koska sosiaalinen innovaatio ei ole kauhean selkeä määritelmältään, sitä voidaan täytäntöön panna koulutuksessa, työllisyydessä, sosiaalisessa osallistamisessa. Sosiaaliselle innovaatiolle on kysyntää missä tahansa toimessa ESRssä. Eli jos kansallisia varoja käytetään jossain prioriteetissa, niin varmasti ne sitten hyötyvät korkeammasta yhteisrahoitusasteesta, esimerkiksi sosiaalisessa innovaatiossa – Sosiaalisen innovaation ja kokeilun myötä haluamme käynnistää innoittavisia käsitteitä jäsenvaltioissa niin, että on monella tasolla tukea hankkeelle, koska sitä ei ole nähty vielä, kun ajatellaan työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita, niin niiltä osin ohjelmat ovat johtaneet joihinkin tuloksiin hankkeissa, joissa jäsenvaltiot eivät ole kantaneet vastuuta. Eli olemme sitä mieltä, että tässä pannaan kaikki toimintalohkot yhteen. Sitten saada kokemuksia, tuloksia suoraan hallinnoidusta toimintalohkoista ja sitten myös CSR-rahaston hankkeesta. Työllisyys, sosiaalinnovaatio ja terveysohjelmat tulevat nyt suoraan ja välilliseen hallinnointiin. Työllisyys- ja Sosiaalinen innovaatio sisältää kymmenen tavoitetta operatiivisella tasolla. Ne ovat jatkoa nykyisille painopisteille EISI-ohjelman pohjalta. Me ryhmittelemme nyt näitä eri akseleita, ex-EURES esimerkiksi, ja sitten tekninen apu ja valmiuksien kehittäminen. Nyt, että voidaan tukea toimintalohkoa ESR Plusasta, koska jos ajatellaan mikrorahoitusvälinettä, niin jatkossa se on osa EU-investohjelmaa. Sieltä tarjotaan kattavia takuita myös talousarvion puolelta investoidessa isompiin hankkeisiin. Siellä on sosiaalisen investoinnin ikkuna, niin että vähimmäismäärät täytyy tarjota, että saadaan myös takuut talousarviosta – sosiaalista suojelua tai perusrakennetta varten myös sosiaalisen alan yrittäjille. Sitten tässä on terveydessäkin omat tavoitteensa jatkoa nykyisille tavoitteille ja prioriteeteille. Ne tukevat EU-tasolla toimia, jotta voidaan saada vaikuttavaa kiskukystä terveysjärjestelmää, halutaan laatua kohentaa, suojella kansalaisia retuliteviltä terveysuhkilta ja halutaan myös EUn terveyslainsäädäntöä tukea. Nämä Easy ja Health-toimintalohkot ovat aika lähe, samanlaisia lähestymistavaltaan ja ohjelmoinnissaan. Ajattelen kohderyhmiä. Eli se on tavallaan yhteinen osa tätä ESR-asetusta, kun näitä toimintalukuja täytäntöön pannaan. Tästä nähdäänkin, että mitkä ovat tukikelpoiset toimit ihan samat. Ne toimivat analyyttistä toimintaa, täytäntöönpanoa, valmiuksien kehittämistä, viestintää ja tiedon levittämistä. Sitten maantieteellinen ala on sama lähes myös vain yksi ero kummassakin toimintalohkossa tukikelpoiset jäsenvaltiot ovat EUn maita tai sitten assosioituja maita tai kolmansia maita, kuten etämaat, liittyvät maat, ehdokasmaat, jos niitä nimitään, kansainväliset järjestöt. Ja sitten terveystoimintalohkossa myös naapurumaat ovat tukikelpoisia. Tämä liittyy tarpeeseen taata se, että terveysuhat huomioidaan, koska ne ylittävät helposti rajat. Sitten asetuksessa on myös artikla liittyen komiteoihin. Siellä on ESR varten komitea 163 artiklan nojalla seut ESR-komitea e seuraa täytäntöönpanoa kaikissa toimintalohkoissa ESR Plusassa. Sitten komiteamenettelykomitea on hallintointitoiminnallisuus sama kuin yhteisten sääntöjen asetuksessakin. Siellä ei ole juurikaan delegoituja asetuksia tulossa tässä yhteishallinnossa. Eli ihan järkevää, että on yksi komitea kaikkien rahastojen varten, jotka käyttävät samoja sääntöjä kuin on yhteisten sääntöjen asetuksessa. Haluaisin kiittää huomiostanne. Nyt olen valmis käymään keskusteluja Joo, jos kysymyksiä on. Varmasti tämä keskustelu on hyvä pohja sitten jatkoneuvotteluille. Thank you, eh, Madam Sukova. Paljon kiitoksia, Rouva Sukova. Tämä oli erinomainen johdanto. Me kaikki tässä salissa olemme tietoisia siitä, että me olemme työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava valiokunta. Meillä on joskus ongelmia muiden valiokuntien kanssa, jotka pitävät esityslistamme niin mielenkiintoisena, että he haluavat kaapata sen yhteys työllisyyden ja sosiaalisten asioiden välillä on sellainen, että me haluamme siitä pitää kiinni. Haluamme pitää nämä yhdessä, koska – se on niin hyvin tärkeää. Ja tätä te korostitte myöskin tuossa alustuksessanne. Oli hyvä, että saatiin tämä kokonaiskuva tästä, koska esittelitte juuri nämä tärkeät ydinaiheet. Annan aluksi puheenvuoron esittelijä Lope Fontanielle. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset tosiaankin komissiolle tästä esityksestä ja kuten jo puheenjohtaja ehti sanoa, niin hyvin selkeä esitys tässä oli kyseessä. Saimme hyvän yleiskuvan asiasta. Se varmasti palvelee meitä kovasti jatkossa ja myös tarkistusten laatimisessa. Ennen kuin käsittelen tätä tekstiä, niin muutaman huolenaiheen esittäisin yleiskeskusteluun ja millä tavalla se sitten vaikuttaa tähän Euroopan sosiaalirahasto plussaan varsinkin miten yhteisrahoitusta ollaan vähentämässä ja myös millä tavalla mallia ollaan muuttamassa näissä ongelmakohdissa. Uskon, että juuri nämä täytyy ottaa kaikkien huomioon. Mutta nyt sitten tästä asiasta tarkemmin. Yleisluontoisesti olen näistä tavoitteista samaa mieltä, samoin kuin siitä, että sosiaalirahasto plus täytyy saada sitoutettua tarkemmin, tarkemmin tavoiteihin, kuten Euroopan sosiaaliseen pilariin, koska nämä, tämä osoittaa juuri sen, että sosiaaliasiat ovat meidän politiikkamme keskiössä ja ytimessä. Tämä lähestymistapa koko Euroopan ohjaus- ja ohjausjaksossa yhdessä ehdotuksessa, ehdotuksen kanssa, jossa on tarkoitus monet rahastot yhdistää toinen toisiinsa, niin uskon, että se yksinkertaistaisi menettelyä, kuten komission edustaja jo ehtikin sanoa, ja helpottaisi tukien hakua ja joustavoittaisi operatiivisten ohjelmien mukautumista ja sopeutumista eri rahastoihin. Täytyy kuitenkin muistaa se, että minua hivenen huolestuttaa tällainen fuusioiminen, sillä meidän tosiaan täytyy pitää tarkkaan huolta siitä, että tietyt erityistavoitteet pysyvät, esimerkiksi nuorisotyöllisyystyöttömyyden torjuminen ja köyhyyden torjuminen erityisesti. Eli nämä tavoitteet eivät saa sitten kärsiä toinen toisistaan. Ja jos ajattelen tuota nuorisotyöllisyysasiaa, niin se on ollut avainaloite useassa jäsenvaltiossa. Nyt lähestymistapa näyttää muuttuneen. Aikaisemmin olemme lähteneet alueellisesta lähestymistavasta, mutta nyt sitten kansalliselle tasolle on siirrytty. Ja tästä saattaa sitten käydä niin, että jotkut alueet, jotka ovat joutuneet kärsimään tästä ongelmasta enemmän, ajautuvat vähän huonompaan asemaan, jos ne eivät sitten täytä mahdollisuuksia tuon 10 prosentin vaatimuksesta esimerkiksi. Ja sitten jos muistamme, että maissa, joissa on korkea nuorisotyöttömyysprosentti, niin niiden yleistyöttömyysprosentti usein on korkea ja näin tilanne on paljon monimutkaisempi. Ja, ja näin jäsenvaltioilla voi olla vaikeuksia kansallisia ohjelmia toteuttaa. Siitä syystä minua huolestuttaa, että näin voisi käydä myös, jos tuo erityinen kohta häviäisi rahoituksesta ja samalla sitten laajennetaan yhteisrahoituksen prosenttiosuutta, joka lankeaa sitten jäsenvaltioiden harteille ja näin sitten joutuu ponnistelemaan enemmän. Vielä ottaisin esille tuon köyhyyden ja yhteiskunnallisen syrjäytymisen ongelman. Olen ilahtunut siitä, että komissio on esittänyt tuota 25 prosentin rahoitusosuutta tähän tavoitteeseen, mutta en pidä sitä välttämättä tarpeellisen tai riittävänä, jos ajattelemme vähävaraisimpia ja huonoimmassa, huonoimmassa asemassa olevia. 2 prosenttia joka on Fedille ohjattu, täydentäisi tätä 25 prosenttia. Eli 25 plus 2 prosenttia olisi nyt kyseessä, jotta tuen saajat sitten saisivat sen tukensa jatkaakseen eteenpäin kaikissa unionin valtioissa riippumatta siitä, mikä on tuon valtion tilanne ja köyhyystilanne muuten. Ja sitten minä haluaisin vielä ottaa esille sen, että meillä täytyisi olla nyt selkeämpi esitys kansa YK vammaisyleissopimuksesta. Nyt näyttää siltä, että on hyvin monimutkaista täytäntöönpanna näitä varoja ja vastata velvoitteita, joihin Euroopan unioni on tuon yleissopimuksen kautta ratifioinut. Kaikissa, sehän on ratifioitu kaikissa jäsenvaltioissa ja unioni on siihen siis sitoutunut. Ja sitten ottaisin vielä esille tuon artiklan 174 unionin perustamissopimuksesta Euroopan unioni on vuosikausia määritellyt omaa tavoitteettaan kestävän kehityksen ja mukanottavan kehityksen ja kasvun aikaansaamisesta, Mut, mutta siitä on usein unohdettu alueellinen osa sosiaalipolitiikassa, joka kuitenkin on avainasemassa. Ja tässä tekstissä keskitytään aloitteisiin, ja te, hyvä rouva Sukova, itsekin siitä mainitsitte. Eli kiinnitetään huomiota noihin kaukaisiin alueisiin ja sitten unohdetaan tietyt alueet, joilla on luonnonhaitoja tai väestönkasvuun liittyviä pysyviä ongelmia. Näin on minun omalla alueellani esimerkiksi Aragonissa jota eh, kuitenkin toisaalta pidetään kehittyneenä alueena, mutta meillä on huomattavaa, huomattavia väestön vähenemisongelmia siellä. Eh, suurin osa väestöstä asuu eh, pääkaupungissa ja jos ajattelemme sitten vanhenemista maaseudulla, niin siinä ajaudutaan sitten jo kriittiseen tilanteeseen. Ja monet maaseutu kunnat ovat häviämässä. Ja tällaisia seutuja on kaikkialla Euroopan unionissa useita. Onko komissio ajatellut jonkunlaista strategiaa myös vastaavan tyyppisten alueiden ongelmien ratkomiseksi, jotka siis eivät ole varsinaisesti kaukaisia alueita. Mutta tämän halusin ottaa esille. Kiitokset. Thank you very... Oikein paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jongerius Voisinko antaa puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Zimmerille? Hän on varjoesittelijä ennen kuin te saatte puheenvuoron. No niin, edustaja Zimmer. Äh, lyhyt puheenvuoro varjoesittelijänä. Ja, 12 Seiten. Um, vielen Dank auch. Paljon kiitoksia, että sain nyt tässä mikrofonin, siis puheenvuoron. Haluaisin kiittää aivan aluksi tästä alustuksesta ESR Plus-ohjelmasta. Tässä on kovin paljon kiinnostavia asioita äh, olemassa olevien ohjelmien ja rahastojen yhdistäminen, niin periaatteessa tämä on kyllä oikein hyvä, jotta voidaan välttää se, että nyt tulee näitä päällekkäisyyksiä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että pidämme edelleenkin huomioimme siinä, että näillä rahastoilla on omat erityistehtävänsä, jotka eivät saa pudota pois tässä, että käytämme nyt niitä mahdollisuuksia, joita tulee tästä vahvemmasta yhdistämistä ja vahvista, vahvemmasta yhteistyöstä. Haluaisin nyt vielä lisätä tähän, että oli mielenkiintoista kuulla, mitä esittelijä totesi meillä on tässä jo nähtävillä se suunta, mihin olemme menossa työssämme, joka voisi olla hyvin tärkeää, kun ajatellaan esimerkiksi keskusteluja varjoesittelijöiden kesken. Ja monissa kysymyksissä voimme tässä myöskin lähestyä toisiamme. No sitten siihen liittyen, mitä nyt jo on todettu, haluaisin vielä yhden lisähuolen vielä ottaa esiin. Niin paljon kuin nyt puhutaankin siitä, että tässä nyt pitäisi olla jotakin eh, eri kumppanien välistä yhteistyötä, varsinkin kun ajatellaan yksityisinstituutioiden mukaanottoa, niin näen kyllä tässä myöskin sen vaaran, että mahdollisesti tätä kautta keskitytään enemmän ohjelmien taloudellisuuteen tai tuohon talouspuoleen, mikä näillä hankkeilla on. Ja olen huolissani, että varsinkin juuri sosiaalisella puolella äh, on paljon sellaisia ihmisiä, joita ei voi ikään kuin tässä ottaa tähän taloudellisen puoleen mukaan. Ja nyt sitten pitäisi pohtia, että miten paljon nyt sitten voidaan vaikuttaa näiden hankkeiden konkreettiseen toimintaan, koska on ollut tärkeää, että alueellisella tasolla ne kumppanit, jotka siellä tekivät töitä, ovat orientoituneet näihin ongelmakohtiin ja ovat sanoneet, että tämä nyt on meille tärkeää, eikä se, että mahdollisesti sitten pankit ja muut ikään kuin ilmaisevat, mihin suuntaan ollaan hankkeessa menossa. Näen edelleenkin tämän vaaran tässä ja minulla olisi sitten myöskin konkreettisempia ajatuksia, miten tämä voidaan välttää, jotta kumppanien demokraattinen osallistaminen olisi enemmän keskiössä. Haluaisin tähän nyt kiinnittää huomiota ne ja kaikista muista asioista varmasti sitten voidaan keskustella myöskin jatkossa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Trebesius, ECR, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin komission edustajalle tästä hyvin kattavasta ESR Plusan esittelystä. Käsitin, että ESR Plussa on eri eurooppalaisten ohjelmien fuusio työ sosiaali- ja terveysalalla. Tässä on tarkoituksena yksinkertaista määräyksiä ja yhdistää niitä, ja minun ryhmänihän kyllä tätä myöskin tukea, pitää sitä tervetulleena me haluamme tehokkaampaa, avoimempaa EUta, mutta emme ole varmoja, että ovat, voiko näitä tavoitteita ohjelman kautta saavuttaa tämä päätös pelivaraa, jota EU tässä nyt pyrkii samanaikaiseksi, niin eikö sitä nyt käytetä sitten ehkä siihen, että rahoja pyritään pohje, pohjoisesta viemään etelänpäin, koska esimerkiksi maksut ESR ja aluekehitysrahastojen kautta äh, ovat Saksassa vähentyneet ja mm, jos nyt tässä euroa pyritään edelleenkin näin pelastamaan ja jos emme nyt sitten tee jotakin, niin Saksa maksaa sitten Brexitistä kolme kertaa. Maksut kasvavat, äh, maa saa vähemmän äh, määrärahoja ja sitten tietysti Saksan talouskin ja teollisuus ottaa tästä takkiinsa. Te mainitsitte, että nämä määrärahat hyödyttäisivät FEADia ja maahanmuutto- ja pakolaisohjelmia. Eli tässä pitäisi nyt uudelleen määrittää ja sekoittaa näitä poliittisia tavoitteita. Meidän pitäisi pitää nämä molemmat osa-alueet kyllä erillään toisistaan. Ja me haluamme, että ESR Plus ottaa sellaisia tehtäviä harteilleen, joita jäsenvaltioiden tulisi hoitaa, mutta jota jäsenvaltiot eivät kuitenkaan hoida riittävässä määrin. E, jäsenvaltiot ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmistä vastuussa. Meidän täytyy voida odottaa valtioilta, että he todellakin ne pitävät näistä velvoitteistaan kiinni. EU ei saa tällaisia tehtäviä ottaa hoitaakseen, vaan tässä tapauksessa artikla 149 seutsopimuksessa on tässä pohjalla, että pitäisi rajoittaa vain tietojen vaihtoon. ESR Plus on kyllä mielestämme melko myönteinen asia, mutta me tulemme seuraamaan tätä prosessia hyvin kriittisesti niin, että tässä todellakin saadaan myös lisäarvoa aikaiseksi. Paljon kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Agnes Jongerius, SZD, olkaa hyvä. Uh, and thank you. Kiitokset Kiitokset komission edustajalle. Minä olen tässä nyt sitten varjoesittelijämme puolesta puhumassa. Hän on pahoillaan, kun ei ole täällä paikalla. Toivottavasti saamme myös nämä kuvat, nämä esityksen kuvat. Se auttaisi kovasti meidän ryhmäämme. Ja Brandon Benifein puolesta tässä tosiaan puhun ja hän pyysi sitten sanomaan seuraavat sanat. Eli ESR Plus takaisi unionin kilpailukyvyn ja talouden erityisesti työllisyyden korkean tason takaamisella, koulutuksen, sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden, terveyspalveluiden ja ammattikoulutuksen äh, parantamisen kautta. Meidän mielestämme tämä on yksi unionin toiminnan perusperiaatteita ja tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosina ja siksi täytyy luoda kunnianhimoisia asetuksia tätä varten. ESR Plus on nyt päävälineenä unionin sosiaalioikeuksien pilarin toteuttamisessa ja me toivomme tämän sitten tulevan, me haluamme tukea tätä periaatetta, mutta muutaman selvennyksen sanan haluaisimme kuulla ehdotukseen kuitenkin. Uskon, että tärkeintä on nimenomaan nyt ESR Plusan tavoitteiden ja maakohtaisten äh, suositusten välinen yhteys. Millä tavalla äh, siis kysymyksenä esittäisin sen, että miten kautta ohjausjakson nämä suositukset todella sitten vastaavat sosiaalisiin tarpeisiin jäsenvaltioissa, miten se tulee taatuksi tässä hankkeessa. Toiseksi komission ehdotuksessa on tuo ESR-rahaston soveltava osa, joka sitten maakohtaisten suositusten pohjalta määritellään tiettyihin tavoitteisiin. No meidän korvissamme tämä kuulostaa vähän sen hetkinen, on, no, mikä se sana nyt onkaan, siis harkinnanvaraiselta ja myös jättää pelivaraa aika reippaasti. Tämä on varmasti nyt muotoilu ongelma myös, eli tästä voisi syntyä epävarmuutta varojen suunnittelussa. Ei pelkästään siinä, kuinka paljon rahaa sitten on tarjolla, mutta myös minkä tyyppisiä keinoja rahoitettaisiin tai välineitä rahoitettaisiin. Ja kolmanneksi ESR Plus esittää muutoksia nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Ja kuten jo sanoittekin, niin tämä on meidän sydäntämme lähellä, mutta myös komission sydäntä lähellä. Ja kun ajattelemme tuota nuorisotyöllisyysaloitetta ja se kantoaa ja se korjataan sitten, korvataan sitten tuollaisella korvaamerkintärahoilla ESR plussasta, nuorisotyöllisyyshankkeisiin kohdistetuin varoin, niin millä tavalla siis tämä tapahtuu? Millä tavalla me todella takaamme sen, että riittävästi varoja on käytettävissä tähän tavoitteeseen, joka siis sydäntämme lähellä on. Miten me voimme sitten tämän Äh, nuorisotyöttömyysasian pitää prioriteettina edelleenkin. Ettekö sitten pikemminkin ajattele niin, että meidän olisi vahvistettava tekstissä viittauksia nuorisotyöllisyysaloiteeseen, nuorisotyöllisyystakuuseen, nehän ovat nyt tässä hyvinkin vähäisiä tässä tekstissä. Ja sitten esittäisin vielä omat kysymyksenikin kun olen esittelijänä myös ehdotuksessa, ja tehän puhuitte tuossa viimeisissä kuvissanne esityksessänne komiteoista, millä tavalla me tässä menettelytavassa etenemme, eh, miten tällä menettelytavalla takaamme parlamentin roolin, kun kyse on nyt tällaisesta komitologiastakin, eikö meidän pitäisi saada takeet siitä, että saamme olla tässä varmasti vahvasti mukana näiden varojen käytöstä päätettäessä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Anteeksi, en näe, että täällä olisi ketään Aldesta. Ei. Joten siirrymme sitten edustaja Lambertin vihreistä. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Ja puhun Terry Reintgen varjo esittelemme puolesta. Mutta todella haluaisin kiittää komissiota tästä esityksestä. Ekon kanssa, jos nyt saisin kaiken tässä päähän, niin se olisi hyvä. Ja varsinkin nämä viittaukset tässä liittyen tähän vihreään kasvuun. Mielestäni olisi hienoa, jos eh, hiukan vahvemmin olisi tämä asia otettu huomioon eh, myöskin noissa dioissa, eikä ainoastaan puhujan sanoissa. Haluaisin kiittää esittelijää, koska tässä on joitakin kohtia, jossa kyllä olemme samaa mieltä. No sitten tästä sosiaalisesta osallistamisesta tämä 25 prosenttia, joka on mielestämme hyvin myönteinen luku, se, että riittääkö se, niin siitä nyt voimme vielä käydä toki keskusteluakin. Mutta olemme myöskin huolissamme sitä tavasta, miten nämä varat näiltä hädänalaisilta ovat mukana tässä 25 prosentissa. Haluaisin kysyä, että miksi komissio otti tuon kahden prosentin linjan ikään kuin keskiarvoksi sen sijaan, että olisi otettu neljä prosenttia – jäsenvaltiot ovat niin erilaiset, että, että 2 prosenttia, onko se nyt sitten sopivaa? Ja se, että mistä rahoitus tulee, olisi mielenkiintoista kysyä tätä esittelijältä. Ja olemme myöskin kiinnostuneita siitä, että, linjaus, että tämä olisi enemmän linjassa maakohtaisiin suosituksiin, talouden ohjausjaksoprosessiin, niin että nämä sosiaaliset suositukset saisivat enemmän painoarvoa. Tämä olisi meille tärkeää. Ja sitten tuo linjaus sosiaalisten asioiden pilariin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin on tärkeää. Sen pitäisi olla näkyvämpää ESR Plusassa. Joten tästä syystä tulemme tekemään tähänkin liittyviä tarkistuksia ja myöskin joitakin suojalausekkeita tulemme esittämään. Olemme ehkä hiukan oppineet huonommista käytänteistä – usein puhumme noista parhaista käytänteistä. Tässä nyt ei pitäisi noita huonoja saada ja operatiivisen ohjelman ei pitäisi kuitenkaan perusoikeus kirjaa kohtaan rikkoa. Hienoa nähdä myös tämä laatuagendan, syrjinnän vastaisen agendan valtavirtaistaminen. Ja on hienoa, että ei tuettaisi sellaisia toimia, jotka äh, vaikuttavat eriarvoistumiseen ja sosiaalisen syrjäytymiseen, koska hän nähdään nimenomaan juuri vammaisten kohdalla tämänhetkisessä ohjelmoinnissa. Olisi kiinnostavaa nähdä, että voimmeko tehdä myöskin enemmän siinä suhteessa, että tarjottaisiin pienemmille järjestöille helpompaa ohjelman pääsyä ja haluamme tehdä tähän liittyen tarkistuksia ja pyrimme myöskin vahvistamaan kumppanuusperiaatetta. Kyse on myöskin kansalaisyhteiskuntien roolista, joten meillä on myöskin kysymys artikla 42. Näin Terin paperissa lukee, miksi komissio ei ole sisällyttänyt kansalais- järjestöjä ESR Plus-komiteoihin tarkkailijoiksi. Miksi tätä ei ole tässä ilmaistu, koska tämä on mielestämme äärimmäisen tärkeä asia. Sitten täällä on muitakin asioita, joihin tulemme tekemään tarkistuksia, mutta tämä nyt kattoi jotkin kysymyksistä, jotka halusimme tässä kohtaa esittää. Kiitoksia. Sitten edustaja Calver Chambon. Alden varjoesittelijän puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Mm. Minä puhun varjoesittelijän puolesta, Selimovicin puolesta. Hänellä on muita menoja. Se, että yhdistetään ohjelmat yhdeksi, on sinällään hyvä Alden mielestään nyt olennaista on, että on joustoa, yhteisvaikutusta, tehokkuutta, yksinkertaistamista rahastojen käytössä. Tämä pitäisi sopeuttaa kansallisiin oloihin, tarpeisiin ja potentiaaleihinkin. Investointi inhimillisen pääoma on erityisen tärkeä meille. Meillä on tärkeää myös taata tasa-arvo, yhtäläiset mahdollisuudet, syrjimättömyys, vihreämpi ja vihsunkin Eurooppa, kuten myös vähähiilisempi Eurooppa. Minun huolemi on lähinnä nuorisotyöllisyysaloitteessa. Kun ei se omillaan oikein pärjännyt rahastona, niin ehkä pitäisi miettiä uusia vaihtoehtoisia keinoja puuttua haasteeseen niin, että saada muutosta aikaan. Me haluaisimme ES R plus mukautettaisiin ohjausjaksoon. Tätä me aiomme ajaa Aldessa. Brexitien myötä meillä on toinenkin iso haaste. Eli tarvitaan enemmän yhteisvaikutusten valmiuksen muuttamisessa, liikkuvuudessa, turvallisuudessa, maahanmuutossa, eikä mitään uusia painopisteitä pidä luoda. Fiadissa on tärkeää taata, että se on edelleen täydentävä jäsenvaltioiden omille ohjelmille, ettei niitä sitten korvata. Uskon, että pitäisi olla liitännäistoimia myös materiaalisen avun antamiseksi, koska esimerkiksi ruokapakettien tarjoamisella lyhyellä aikavälillä kyllä voidaan ratkaista, mutta ei pitkällä aikavälillä, ei sitä rakenteellista ongelmaa. Minä uskon, että sosiaalisen osallisuuden edistäminen on erityisen tärkeää ja erityisesti pidän siinä siitä, että maahanmuuttajia kotoutetaan, kuten myös romania ja kolmansen kansalaisia. Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä myös kansallinen toimivalta terveystoimintalohkossa. Tässä pitäisi kunnioittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta päättää omasta politiikastaan ja tarjota terveyspalveluja. Tässä pitäisi vain täydentää kansallista politiikkaa. Tämä koskee myös köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, koska näidenkin toimien rahoittaminen tulisi kuulla jäsenvaltioille, eli miettiä siellä, miten niihin puuttua. No, jään odottamaan mietintöluonnosta ja keskustelua siitä. Varmasti teen kyllä tarkistuksia meidän linjamme mukaisesti, mutta hyvin rakentavassa hengessä. Komission pyrkimyksen kannattaa käydä läpi. Varmasti esittelee vielä sen paremmaksi saa. Äh. Kiitos. En näe, että täällä olisi joku EFDDstä paikalla korvaamassa Laura Agea. Ei. Enkä näe myöskään ketään ENFn edustajaa paikalla myöskään. Kiitos. Haluaisiko esittelijä käyttää tässä vielä viimeisen puheenvuoron? Ei kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kuulla komissiota. No sittenpä annankin puheenvuoron komissiolle. Thank you very much, Mr. Chairperson, and I... Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset kaikille, jotka ovat puhuneet tästä ja myös kommenteista, joita he sitten te- tulevat tekemään ja se, että tämä nuorisotyöllisyysasia todella on tärkeä asia esityslistassamme korkealla. Me pyrimme yksinkertaistamaan täytäntöönpanoa ja siitä, se juuri siitä syystä, että meitä usein arvostellaan. Myös parlamentti on meitä arvostellut siitä, että täytäntöönpanon nopeus ei ole juuri se, mitä toivottiin, kun halutaan nimenomaan tukea kansalaisia ja myös koulutuksessa ja, ja työnteossa ja sitten nuoria erityisesti mm-hmm. työn löytämisessä. Me emme ole nuorisotyöllisyysaloitetta mitenkään nyt romuttamassa, vaan meillä on tämän nuorisotakuun välineeseen varoja ja me tuemme sitä tämän ESR Plusan kautta myös tulevaisuudessa. Ja olemme esittäneet tällaiset uudet velvoitteet nuorisotakuun suositusten täytäntöönpanemisessa ja myös sitten tarjousten laadun arvioinnissa, minkälaisia hankkeita on nuorille esitettynä riippumatta siitä, toimitaanko kansallisen vai unionin budjetin kanssa, niin me teemme yhdessä, yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan politiikkaa nuorten näkökulmasta parantaa ja myös saavuttaa ne, jotka ovat jääneet toimettomiksi ja joita on erittäin vaikea saavuttaa ja saada sitten joko koulutukseen tai työmaailmaan palaamaan. Itse asiassa me haluaisimme, että tässä olisi erillinen talousarvionsa nuorisotakuulle mutta eli se ei missään tapauksessa nyt jää näkymättömiin. Nykytilastotiedot osoittavat, että kymmenen valtiota on paikalla, jossa tuo täytäntöönpanotaso on unionin keskiarvon alapuolella ja niissä sitten vähintään 10 prosenttia ESR Plusan varoista tähän takuuseen on tulevaisuudessakin tarjottavana, ei ainakaan 4,4 miljardia er-, euroa vähempää. Eli tässä on kyllä aika suuresta varamäärästä kyse, joka velvoitetaan käytettäväksi nuorisotyöllisyysasioihin, vaikka meillä sitten on on kyse jäs, puolesta jäsenvaltioista. Nykyisellään alueellisessa järjestelmässä meillä on 20 valtiota, nyt 11, eli 20 alussa ja nyt sit, ja tulevaisuudessa 10 jäsenvaltiota on tiedossa mutta su- saman määrä varoja. Eli tarvitaan siis sellaista työtä eh, näiden hankalasti tavoitettavien nuorten tavoittamiseksi, mutta me halua sitten aiheuttaa hankaluuksia niille valtioille, jotka, jotka todella painiskelevat tämän ongelman kanssa. Me olemme sitä että mieltä, että tämä ei liity nyt välttämättä sen enempää otsikoon, vaan tavoitteeseen. Nuoret ihmiset, ovat he sitten työmaailman ulkopuolella tai koulupudokkaita tai heillä on tutkinto, mutta he eivät löydä työtä, niin joka tapauksessa heillä pitäisi olla tasa-arvoinen työ, työmarkkinoille pääsyn mahdollisuus heidän kykyihinsä nähden. Ja siitä syystä jokaista jäsenvaltiota haluamme rohkaista tähän suuntaan riippumatta siitä, mikä heidän keskiarvoonsa sitten on nuorisotyöttömyydessä suhteessa unionin keskiarvoon. Millä tavalla sitten ohjausjakso otetaan tähän mukaan kautta ohjelman, ohjelmoinnin ja millä tavalla sitten nämä ohjausjakson aikana löytyneet haasteet saadaan myös mukaan, erityisesti sellaiset haasteet, jotka käyvät ilmi maakohtaisista suosituksista. Niitähän me, näitä maakohtaisia suosituksiahan komissio sitten valmistellessaan todellakin miettii haasteita, joihin Euroopan sosiaalirahasto voisi sitten tukeaan myöntää. Komissiossa me sisäisesti olemme muokkaamassa sellaista mekanismia vuoden 2019 rahoitukseen ja siitä sitten ensimmäinen yksityiskohtaisempi kohta on maakohtaisiin raportteihin perustuva komission arviointi ja siinä on sitten pää puutteen alat, joita jäsenvaltioissa on havaittu, ja suositukset, ehdotukset sitten jäsenvaltioille mm, eri toimista, jotka saisivat tukea myös unionin talousarviosta. Eli viittaamme maakohtaisiin kertomuksiin todellakin investoinnin kannalta tärkeissä hankkeissa ja myös osoitamme, että mihinkä mihin rahastoon tämä sitten kuuluu ja minkälaiset erityistavoitteet minkäkin varapaketin sisällä olisi saatava aikaan. Ja tämä sitten jää jäsenvaltioiden harteille. Me puhumme jäsenvaltioiden kanssa tämän arviomme pohjalta ja selostamme, mitä komissio odottaa jäsenvaltioilta ja sitten jäsenvaltiot voivat itse sanoa, että me pidämme näitä haasteita tärkeämpinä ja sitten taas nämä toiset haasteet meidän mielestämme ei ole sen kummemmin olennaisia. Eli neuvotteluussa lähdetään kumppanuushankkeen ajatuksesta ja siihen kuluu sitten aikaa joskus jopa kolme vuotta, koska komissio on vaatimassa sitä, että Euroopan tason tavoitteita täytyy sitten unionin talousarviosta tukea kansallisten, kansallisten kansallisen tilanteen kanssa. Eli tässä ei ole mikään ajatus viedä kansallista päätöksentekovaltaa todellakaan pois, vaan on kyse sitten koulutusasioista, terveysasioista tai mistä vain. Me olemme tietoisia siitä, että nämä ovat subsidiariteettiperiaatteen piirissä. Me haluamme todellakin, että jäsenvaltiot käyttävät sitten näitä varoja sellaisilla alueilla, jossa e-, etuja voidaan saavuttaa eniten ja tuemme jäsenvaltioita siinä, että ne eivät sitten korvaisi tätä omaa kansallista talousarviotaan unionin rahalla. Ja me sitten tosiaankaan emme halua vähävaraisimmille suunnattuja kansallisia varoja tässä pyrkiä korvaamaan myöskään. Me tiedämme, että 180 miljoonaa henkeä on tässä mukana ja eikä heitä saa sitten köyhyydestä pois parilla miljardilla eurolla. Ei se ole totta, mutta voin teille kertoa, että nykyisellä ohjelmoinnilla on pystytty muuttamaan kansallisia politiikkoja ja asenteita jäsenvaltioissa, jotta vähäisellä ra- rajoitetulla rahamäärällä on saatu muutettua tuota ajattelutapaa ja lähestymistapaa vähe- vähävaraisimmassa asemassa olevia vien äh, suuntaan. Ja sitten ihmisiä voitaisiin auttaa siis toki päivittäin, mutta ja sitten meillä on nämä kumppanuusjärjestöt niin mukana ja mahdollisia lahjoittajia on eri aloilta saatu ja näin sitten kumppanijärjestöjä voidaan käyttää avuksi näiden lahjoituksen, lahjoitusten kanavoimiseen. Joissain jäsenvaltioissa on myös sitten tukea köyhien perheiden lapsille ilman, että näitä lapsia sitten leimattaisiin erityisesti. Eli on sellaisia keinoja, joilla voidaan köyhien perheiden lapsia tukea, jotta heillä on samanlainen lounas esimerkiksi koulussa syötävänään, jos vaikkei perhe pystyisi sitä itse kustantamaankaan. Eli näin voidaan sitten tukea näitä lapsia ja lapset voivat tuntea olevansa tasa-arvoisia koulukavereidensa kanssa. Ja sitten me pyydämme liitännäistoimia näihin tukitoimien kanssa, rinnalle koska me tiedämme, että tällainen lyhyen aikavälin henkiinjäämistuki ei ratko mitään ongelmaa, ellei sitten taata lisää tukea, neuvoa neuvon antamista ja muusta vastaavasta ja vastuun kantamisesta omasta elämästä myös. Eli nämä liitännäistoimet tulevaisuudessa kuuluvat ESR Plus-ohjelmaan, tähän kohesiopakettiin, jossa, jonka kautta sitten jäsenvaltioiden näitä varoja täytyy täytyy käyttää. Sitten jos ajattelen tuota köyhyyden torjumista ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden liittävistä, siinä on 25 prosenttia. Meillä on vähimmäissummana 20 prosenttia tällä hetkellä kansallistasolla ohjattuna näihin toimiin. Ja tämä siis on, on joissain noussut lähes 30 prosenttiin, joissain jäsenvaltioissa 4 miljardia on tähän tarkoitettu näiden toimien joukossa on tuo yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus mukana myös. Ja siinä on sitten tuo vähimmäisprosenttisumma kaksi prosenttia tosiaankin FEADin ohjelmien kautta. Me tiedämme kyllä tämän esteettömyysdirektiivin tilanteen – ja kansainväliset yleissopimukset myös, vammaisten yleissopimukset. Me olemme ottaneet nyky tekstiin artiklan 67.2, jossa puhutaan valintakriteereistä ja jäsenvaltioille sälytetystä velvoitteesta taata se, että valintakriteerit ottavat huomioon toimet syrjimättömyydelle ja esteettömyydelle ja myös perusoikeuksia. Siinä täytyy, niissä täytyy tietysti noudattaa. Eli ne ovat olemassa jo mukana. Odottelemme toki lisäkeskusteluja myös kun hallintoviranomaiset sitten näitä kriteereitä laativat, ottavatko ne, ne mukaan vai eivät. Se on vaatimus joka tapauksessa nyt jo, ennakkovaatimus joka tapauksessa, ja siinä viitataan myös näihin yle, kansainvälisiin yleissopimuksiin ja unionin esteettömyysasiakirjoihin. Sitten tuosta mukaan ottavasta kestävästä kasvusta ja alueellisista eroista jäsenvaltioiden välillä. Toki tiedämme, että on aika lailla erilainen kuva olemassa on näiden NUT kaksi alueidenkin välillä, koska ne kuuluvat ne, niissä on arvioitu sitten näin, tätä sosiaalista kehitystä, kun jäsenvaltiot valmistelevat omia strategioitaan, kansallista, alueellista, sosiaalista kehitystä varten, niin komissio miettii, millä tavalla voi sitten tasapainottaa tätä. Siinä katetaan alueet, jotta ihmisille saadaan sitten perustarpeet tarjottua kaikilla alueilla ja sitten kiinnitetään huomiota sosiaaliseen kehitykseen ja myös väestön kehitykseen me olemme nähneet kaikkialla Euroopassa alueita, joilta väestö pakenee. Täytyy pystyä sitten huolehtimaan niistä alueista, jotka ovat alhaisemmalla kehityksen tasolla. Eri toimia siis tätä varten on tarkoitettu, ohjattu. Ja sitten nämä kaukaisimmat alueet ja sitten nuo, nuo vähä, väestöiset alueet ovat nutkaksi alueiksi määriteltyjä molemmat. Me, no täällä ei enää olekaan kaikkia, mutta joka tapauksessa Kaikissa näissä valvontakomiteoissa, seurantakomiteoissa jäsenvaltiot ovat mukana, on kyse sitten arvioinnista, ohjelmoinnista, seurannasta ja niin poispäin. Myös kumppanuusjärjestöt ja kansalaisjärjestöt voivat olla tässä mukana, jotka ovat osin osalla täytäntöönpanoa äh, edun saajien näkökulmasta tai sitten ne henkilöt, jotka eniten sitten äh, hyötyvät näistä eri hankkeista. Ja näin tulevaisuudessa haluamme vahvistaa juuri tätä kumppanijärjestötoimintaa erityisesti omistajuuden näkökulmasta, mutta myös kansanvallan ja demokraattisen valvontamenettelyn takaamiseksi, miten siis varoja on käytetty. Ja uskon, että kumppanijärjestöt ja kansalaisjärjestöt osallistuvat tähän ESR-komiteaan. Meillä on tällainen tietynlainen rakenne olemassa sitä varten. Me emme siis jätä ulkopuolelle tästä muita. Me olemme aina myös sitten ESR-jäsenten, jäsenmaiden aloitteesta ottamassa mukaan kumppanijärjestöjä kuultaviksi. Ei tässä ole kyse pelkästään komission aloitteesta. Tässä siis työmarkkinaosapuolia, kansalaisjärjestöjä ja muita vastaavia voidaan tosiaan sitten kuulla, jos keskustellaan jostain asiasta ja halutaan kokemusten vaihtoa järjestää. Eli kyllä juuri tämä kumppanuus menee paljon pidemmällekin kun ajatellaan tuota ESR plus komitean toimintaa, johtokunnan toimintaa. Me emme sen kummemmin nyt tässä puhu kolmansien maiden kansalaisista tai pakolaisista. Me uskomme, että ihmiset, joilla on laillinen oikeus unionin alueella olla, niin heitä ei pitää pidä leimata sen enempää tai mm, mitenkään nyt erityisesti lokeroida johonkin tiettyyn ryhmään. Uskomme, että tuo yhteenkuuluminen ja integroiminen, kotouttaminen toimii parhaiten paikallisten kansalaisten avulla ja näin voimme sitten tarjota apua näille kolmansien maiden kansalaisille, jos heillä on oikeus olla maassa, eli he voisivat näin paremmin ymmärtää maidemme toimintaa ja myös kielitaitoa kehittää. Tässähän sitten on myös tuo turvapaikkaa ja maahanmuuttorahasto olemassa, eli kun pakolaiset saapuvat tuonne vastaanottokeskuksiin, vastaanottavassa valtiossa. Me haluamme, että kaikki ihmiset, joilla on oikeuden, laillinen oikeus olla jäsenvaltion alueella, niin pääsisivät sitten ammattikoulutukseen, koulutukseen ja työllisyyd, työmarkkinoille tasa-arvoisesti paikallisväestön kanssa. Eli emme tässä sen takia erota tätä rahoitusta eri yhteiskuntaryhmiin. Ja varmaankin jo selostinkin maakohtaisista kertomuksista riittävästi. Jäsenvaltioilla on tietysti oikeus puhua, kun ohjelmat julkaistaan, jotta on sitten oikeasti löydetty nuo relevantit olennaiset olennaisimmat ongelmat ja mitkä ovat nuo oikeat summat sitten, joita ECR, äh, ESR plusasta voitaisiin sitten jokaiselle jäsenvaltiolle osoittaa. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet hyvinkin yksityiskohtaisia, maakohtaisia raportteja, joissa on kohtia vaikka kuinka ja toisissa sitten taas vain yksi tai muutama. Eli tässä täytyy nyt tietysti taata se, että mm, kyse on sellaisista mahdollisuuksista ja rahoituskohteista, jotka kuuluvat tämän rahaston piiriin ja näin nuo sijoitukset tai uudistukset voivat todellakin saada tukea uudesta välineestä uudistuksia tehdäksemme, jos ei sitten ole kovinkaan helppo arvioida, kuinka paljon rahoitusta tiettyihin uudistuksiin tarvittaisiin. Eli me yritämme tekemään, tehdä sellaisen eron ESR plussassa rakenteellisissa uudistuksissa niillä politiikan aloilla, joita, jotka kuuluvat meidän valtuutuksiemme piiriin. Muilla aloilla tietysti on erittäin hankala laskea sitten näitä eri määriä käytännössä. Ja sitten vielä komitologioista nykyisessä asetuksessa ja ESR Plusassa meillä ei ole juurikaan delegoituja säädöksiä. E, tämä kuuluu siis jaettuun hallinnointiin, tämä komitologia-menettely, eli ESR plus jaetun hallinnon osalta kuuluu työhön eli ei siis EASiin eikä terveystoimitalohkoon. Näin siis tehdään työtä työryhmissä. Ne ovat erityistyöryhmiä, joissa käytetään sitten juuri terveystoimintalohkon asioita läpi. Esimerkiksi siellä on oma johtoryhmänsä. Sante on siinä sitten johdossa ja siellä puhutaan näistä prioriteeteista ja kaikista asioista, jotka liittyvät tähän terveysasiain toimintalohkoon. Ja myös EASilla on oma toimintalohkoonsa. Mutta minkäänlaisia delegoituja säännöksiä tosiaan näillä kummallakaan toimintalohkolla ei ole tiedossa. Ja sitten jos ajattelemme näitä pieniä järjestöjä ja niiden helppoa mahdollisuutta toimia, tämä kuuluu meidän yleistavoitteeseemme yksinkertaistaa tätä koko kenttää. Ja me haluamme yksinkertaistaa tätä ja sitten me mietimme sitä, mikä on hallinnollisen taakan vähentämismahdollisuus. Me pyrimme sitä toki vähentämään hankkeiden täytäntöönpanossa ja myös miten voi sitten korvauksia hakea näihin, korvau, näihin omiin hankkeisiinsa. Eli siksi on olemassa hyvin laaja äh, mahdollisuus äh, yleisissä toimintasäännöissä, jotta myös pienet järjestöt voisivat hyötyä tästä ja niillä olisi mahdollisimman vähän hallinnollista taakkaa kannettavanaan hyötyäkseen näistä tarjotuista varoista. ja sitten tuo kansallinen toimivalta ei siihen olla puuttumassa. Me haluamme tosiaan siis auttaa jäsenvaltioita, koska jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että sosiaalipilarin täytäntöönpano kuuluu niiden vastuulle ja on niiden oikeus myös ja ESR plusan muokkaaminen juuri sosiaalipilarin suuntaan ja että muistamme, että kenelle tämä vastuu kuuluu, niin me haluamme taata sitten jäsenvaltioille riittävät varat näihin vastuukysymyksiin puuttumaan, puuttuakseen ja sitten tuomme kaikkien kansalaisten paremmaksi tätä sosiaalista Eurooppaa. Eli tämä on siis avun annosta. Tässä on kyse. Oikein paljon kiitoksia kaikista näistä vastauksista ja faktoista, joita kerroitte. Tarkistusten jättämisen määräaika on 25. syyskuuta, syyskuuta kello 12 ja ennen tätä meillä on sitten mietintöluonnoksen käsittely valiokunnassa 29.30. elokuuta. Toivon mukaan äänestämme täällä valiokunnassa sitten marraskuun loppupuolella. Tässä siis aikataulu. Olette antanut meille hyvin paljon ajatuksia ja vastauksia, arvioita. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan täällä tässä valiokunnassa tehtävää työtä. Nämä diat, jotka näytitte meille, ne löytyvät nyt tuolta valiokuntamme verkkosivuilta. Sieltä ne löytyvät nyt sitten heti tämän kokouksen jälkeen. Näemme toisemme seuraavan kerran sitten elokuun 29. päivä. Eipä siihen nyt niin kauaa ole. Odotan sitä, mutta odotan myöskin sitä, että meillä on nyt muutama viikko tässä aikaa olla kotona, kenties auringonpaisteessa. Haluan niin ikään kiittää tulkkeja vielä kerran siitä, että he ovat täällä ja että he tekevät työtä meille niin, että me voimme näitä kokouksia täällä pitää. Toivotan teille aivan erinomaista kesää. Kiitos.